all on holidays. Anna, Anna. Yeah? Anna is coming. Ah, is coming. Yeah. Was surprised. When? Okay. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi kokoukseen ja olemme iloisia siitä, että Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja on tänään paikalla. Hän on ulkoministerineuvoston puheenjohtaja ja hän kertoo ulkoasianneuvoston kokouksesta. Eli Lady Ashton, olemme iloisia siitä, että olette paikalla. Te olette nyt seitsemättä kertaa tässä valiokunnassa ja ymmärrämme, että tässä on aikatauluongelmia ja aikaisemmin olemme löytäneet ratkaisuja, mutta me olemme laatineet mietinnön ulkoasioiden ulkoasianhallinnon toiminta. Ja me olemme tehneet myöskin ehdotuksia tähän liittyen. Me katsomme millaisia tehtäviä teillä on ollut ja millaisia aikatauluja. Meillä on hankalia neuvotteluita liittyen Syyriaan. Se on tietysti yksi tärkeimmistä asioista esityslistalla. Sitten lähi konflikti, joka tietysti liittyy tähän Afganistanin toimintojen päättyminen pian, itäinen naapuruus – Meitä kiinnostaa tietysti nähdä, millaista kehitystä tapahtuu Syyrian ja Kosovon osalta. Ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että te olette käyneet ratkaisevia neuvotteluita Syyrian ja Kosovon suhteen. Ja minun mielestäni tässä on tehty oikeita päätöksiä, eli Turkin kanssa on jatkettu jäsenyysneuvotteluita – ja teillä oli tässä ratkaiseva rooli. Tietysti meitä kiinnostaa se, millaista kehitystä Turkissa tapahtuu. Ja uusi neuvottelukappale on avattu. Ja meillä on ongelmia, joka liittyy edelliseen Egyptin matkaanne. Sitten on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, mutta niistä täytyy keskustella tarkemmin sitten toisessa yhteydessä. Mutta näistäkin asioista pitää keskustella esimerkiksi miten kansalaisjärjestöt toimivat Egyptissä. Aikaisempi puheenjohtaja Pöttering on täällä, Adenauer-säätiön edustaja on täällä ja Kairon toimiston johtaja on tuomittu. Eli tähän liittyy ongelmia, koska perheet ja lapset ovat Egyptissä. Eli jos hän menee katsomaan lapsiaan Egyptiin, niin hän joutuu vankilaan. Meidän täytyy katsoa koko kehitystä. Ja aamulla sain tietää, että perjan, lauantaina Kairossa on tulossa valtavia mielenosoituksia, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Ilmeisesti 12 tai 15 miljoonaa allekirjoitusta on jo presidentti Morsia vastaan kerätty. Nämä ovat valtavia lukuja ja niillä on sitten oma merkityksensä, kun ajatellaan suhteidemme kehitystä ja tämän alueen vakautta. Eli korkea edustaja, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tiedän, että Helga Schmidt puhui teille juuri äsken tilanteesta Iranissa, kun äh, Hassan Rohani voitti presidentinvaalit aika odottamattomasti ihan vastikään. Eli voin ehkä jatkaa siitä, mihin äh, keskustelun ja Erova Schmidtin kanssa, eli nyt meillä saattaa olla hyvä tilaisuus käsissämme parantaa Iranin ja muun maailman välisiä suhteita, ja niin kuin Helga varmasti totesi, E3 plus 3 nyt kuulemme seuraavista askelista, ja kolmas kahdeksattahan on presidentin virkaan astujaistilaisuus. Ajattelin, että varmaan paras tapa toimia on nyt käydä läpi puheenvuorossanne, puheenvuorossani ne asiat, joista ulkoasian neuvostossa keskusteltiin, ja tämän jälkeen tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiinne. Voisin aloittaa Turkista. Tiedän keskusteluistamme täysistunnossa, kuinka huolestunut Euroopan parlamentti on ollut viimeaikaisista tapahtumista Turkissa, erityisesti siitä, miten poliisi on reagoinut rauhanomaisiin mielenosoittajiin. Me olemme ponnekkaasti todenneet, että asiat on tutkittava ja vastuuhenkilöt on saatettava todella vastuuseen näistä teoista. Samalla kuitenkin uskomme, että yhteydenpito Turkkiin on paras tapa saada aikaan tulosta. Olen usean otteeseen keskustellut Turkin ulkoministerin kanssa, jonka tapaan myös ASEAN-kokouksessa Bruneissa tulevana viikonloppuna. Me suosittelimme, että tulisi jatkaa EU-Turkki-vuoropuhelua sen varmistamiseksi, että kansalaisyhteiskunnan ja opposition huomioiden mukaisesti jatkamme yhteistyötä, kuulemme myös näitä tahoja ja huolehdimme siitä, että suhteemme Turkkiin kehittyvät tavalla – jonka uskomme parhaiten hyödyttävän ja varmistavan sen, että ne arvot, joita, joihin me perustamme työmme, ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio, periaate toteutuisivat, että niihin sitoutuminen vahvistuisi. Yleisten asian neuvosto lupasi tämän neuvotteluluvun 22 Ähm, avaamisen, päätti siitä ja syksyllä komission äh, vuosittaisen edistyskertomuksen jälkeen tästä sitten todella päätetään. Eli mielestäni tämä oli järkevää, pidetään äh, kiinni äh, asiain etenemisestä, mutta samalla otetaan huomioon viimeaikaiset tapahtumat. Mitä tulee itäisen kumppanuuden huippukokoukseen, joka järjestetään Vilnassa? Sen suhteen olemme jatkuvasti keskustelleet suhteistamme kumppaneihimme, erityisesti nyt kun itäisen kumppanuuden ministerit tapaavat 22. heinäkuuta ulkoasian ministerimme. Ja tässä tarkoituksena on osoittaa, kuinka tärkeänä pidämme suhteita kumppaneihimme idässä, niin että he olisivat huippukokouksen valmisteluprosessissa jo varhaisessa vaiheessa täysin mukana. Ja samoin haluamme rohkaista heitä sitoutumaan tuohon huippukokoukseen, todella siihen, että me teemme tätä työtä yhdessä. Ja tietenkin sitten hallinnoimme niitä odotuksia, joita tähän työhön liittyy. Neuvosto pohti myös sitä, että mitä sitten tehdään Vilnan jälkeen, niin että me olemme valmiit käymään strategista keskustelua ja olemaan kunnianhimoisia myös äh, sitten äh, Vilnan jälkeisen tilanteen suhteen. Tiedätte, että äh, kumppanuussopimukset, joihin liittyy vapakauppaa, on sanottu Moldovan, Georgian ja Armenian kanssa, ja pidämme realistisena mahdollisuutta päättää nämä neuvottelut täällä parlamentissa. Hyvin tiedätte, että Ukrainaan liittyy kysymyksiä, joissa on vielä edistyttävä ennen kumppanuussopimusta. Me uskomme, että äh, jos äh, Ukraina äh, jatkaa viime joulukuisen neuvoston suosittelemalla tiellä, niin edistystä voidaan saada aikaan, mutta me olemme edelleen oikeusvaltiosta ja selektiivisestä oikeudesta huolissamme, joten olemme hyvin eh, sitoutuneet ja olemme hyvin selkeäsanaisia myös odotuksiemme suhteen. Keskustelu jatkuu siitä, miten tärkeää on Valko-Venäjä Äh, erityisesti yhteydet sen kansalaisyhteiskuntaan, mutta muutkin kysymykset valko suhteen tässä nyt Vilnan alla ja Vilnaa kohti kuljettaessa. Käytimme myös aikaa keskustellaksemme ilmastonmuutoksesta Ulkoasian neuvostolla on ollut tilaisuus nyt keskustella myös horisontaalisista globaaleista asioista. Olemme käyneet keskustelua pari kertaa energiasta ja nyt kävimme toisen keskustelun ilmastonmuutoksesta. Komission sen Koni Hedegaard oli kutsuttu puhumaan meille aiheesta. Haluamme varmistaa sen, että ilmastonmuutos jatkuvasti pysyy mukana keskusteluissamme kolmansien maiden kanssa, eh, paitsi edustuttoissa ja minun käymissäni keskusteluissa, kaikkien ministerien keskusteluissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää ajatellen tiettyjä avainkumppaneitamme, Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, Intia ja monet muut. Halusin eh, korostaa tämän asian kiireellisyyttäkin tavallaan. Tämän eh, ilmastonmuutoksen on oltava osa yleistä ulkopolitiikkaamme. Meillä on yli sata maata, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa ilmastonmuutoksen vuoksi. Ajatellaan vaikkapa tulvia ja nälänhätiä. Ja näiden maiden on voitava kuitenkin tukea kansalaisiaan instituutioilla ei välttämättä ole kuitenkaan mahdollisuutta toimia. Ja kun ajatellaan 2015 YK-konferenssia, joka tullaan järjestämään Pariisissa, sovimme komission jäsenen kanssa, että hän palaa noin vuoden kuluttua puhumaan meille, jotta voimme yhdessä pohtia, mitä voimme tehdä. Ministerien yleinen konsensus oli se, että meidän on todella tiukasti pidettävä tätä asiaa esillä. Samoin käytimme hiukan aikaa keskustellaksemme Lähi-idän rauhanprosessista. Tähän palaamme vielä heinäkuussa. Ja pohdimme, onko liikehdintää saatu aikaan, kun nyt ulkoministeri Kerry on todella henkilökohtaisesti sitoutunut tähän asiaan ja tehnyt hyvin, hyvin paljon – me pidämme kiinni kahden valtion ratkaisusta tästä ehdotuksesta ja tuemme tämänhetkisiä ponnisteluja tämän aikaan saamiseksi. Minä neuvostolle totesin, että olen Yhdysvaltoihin lähes jatkuvassa yhteydessä, erityisesti siis ulkoministeri Kerin ja hänen tiimiinsä ja tuemme häntä hänen ponnisteluissaan aivan täysin, muistaen, että jos hän olisi täällä, hän olisi ensimmäinen henkilö toteamaan, että EU voi antaa ainutlaatuisen panoksensa niin poliittisesti kuin taloudellisestikin lähi rauhanprosessiin. Niin kuin kollegat tiedätte, olimme, olin Ramallahissa ja Jerusalemissa viime viikolla, tapasin presidentti Abbasin ja muita ja myös pääministeri Netanjahun ja kävin neljättä kertaa myös Gaasan alueella. Oli maailman pakolaispäivä juuri tuolloin ja mielestäni oli tärkeää muistaa, että pakolaiset ovat valtava, valtavan suuri kysymys. Paitsi Syyriaa ajatellen, äh, myös äh, kaikkialla maailmassa, koko maailmaa ajatellen. Ja minua rohkaisi kovasti kun näin sen työn, jota me äh, jatkossakin rahoitamme erityisesti Kaasan lasten tukemiseksi. Ähm, lapset saavat koulutusta ja taloudellista, koulutus saa taloudellista tukea meiltä. Heinäkuussa palaamme tähän, kun neuvosto varmasti antaa hyvin selväsanaisen julkilausuman tukeakseen ulkoministeri Kerin toimia. Naton pääsihteeri sihteeri Anders Rasmussen oli meidän lounasvieraamme. Minä käyn usein Natossa puolustusministerikokouksissa ja tapaan, mm, tapaamme myös kahden kesken ja mm, asiantuntijamme tapaavat. Halusin erityisesti keskustella juuri Afganistanista Naton pääsihteerin kanssa ja hän muistutti meitä neuvostossa edistyksestä, jota on saatu aikaan infrastruktuuri- ja turvallisuuskysymyksissä monissa Afganistanin osissa. Ja hän piti yhteistyötä todella intensiivisenä ja hyvänä. Hän totesi, että ähm, nyt ähm, sotilastoimien johto siirtyy Afganistanin joukoille – Öö, ja kyllä sanoin 3500 henkilöä ja pääasialliset elementit liittyvät NATOn koulutustoimiin 2014. Ympäri maata on viisi koulutuskeskusta, jossa afganistanilaisia tuetaan. Tämän lisäksi hän muistutti niistä puitteista, joissa NATO ja osallistuvat valtiot voivat todella toimiin osallistua. Neuvosto vahvisti selkeästi pitkänaikaisen sitoumuksemme Afganistaniin ja myös alueellisen yhteistyön vahvistamisen. Keskustelemme paitsi EU-Keski-Aasia-suhteista myös tietenkin lähestymistavastamme Afganistaniin ja turvallisuusvuoropuhelu, jonka Keski-Aasian kanssa olemme käynnistäneet, on uusi asia sisältää myös Afganistanin ja on siis osa viiden Keski-Aasian maan ja Afganistanin yhteistyötä. Kutsuimme myös Anders Piipalksin, koska mielestämme on tärkeää, että mahdollisimman kattavasti pohdimme Afganistanin tulevaisuutta ja kun minä johdan kehitysministerikokousta, niin korostan pitkän aikavälin EU-strategian tarvetta eh, Afganistanissa siis myös vuoden 2014 jälkeen. Ei 2014 voi olla mikään selkeä vedenjakaja. Totta kai tilanne tulee tuolloin muuttumaan, mutta älkäämme ajatelko, että irrottaudumme koko asiasta tuolloin. Kyllä menestystä on saatu aikaan. Mutta kaikki varmasti olette viime aikoina lukeneet, että paljon on vielä tehtävää, erityisesti kun ajatellaan ensi vuoden vaalien valmisteluja. Kävimme myös äh, varsin laajan keskustelun eteläisestä kumppanuudesta. Komission äh, äh, tausta-asiakirja, siis ulkosuhdehallinnon tausta-asiakirja, jossa myös esitetään ehdotuksia tulevaisuudesta. Ei minun tarvitse tälle parlamentille selittää, kuinka valtavia haasteita eteläisten kumppanuuteen tähän alueeseen liittyy. Ja me olemme hyvin sitoutuneet. Euroopan unioni on hyvin sitoutunut. Erityisesti Euroopan unioni on hyvin sitoutunut näiden maiden tukemiseen. Meidän on varmistettava se, että kun edistystä saadaan aikaan, jatkossakin tuetaan niin, että päästään todelliseen, loppu, todelliseen tulokseen. Tällä hetkellä tuemme erityisesti monissa maissa kansalaisyhteiskuntaa. Pyrimme varmistamaan sen, että vaikkapa naisten ääni kuullaan, pyrimme tukemaan eh, kansalaisyhteiskunta tai järjestelmän perustamista, koska näissä maissa kansalaisyhteiskunta ei historiallisesti ole ollut olemassa. Se ei ole ollut laillista. Tällä hetkellä nämä demokratiat ovat vielä hyvin, hyvin herkässä tilassa, mutta ne vahvistuvat, vahvistuvat koko ajan. Ja niin kuin puheenjohtajakin tuossa totesi, me pyrimme nyt myös Geneven vakuuttamaan. Pierre Vimont on puolestani tavannut herra Brahimin, kun olin Egyptissä. Tapasin hänen edustajiaan ja joka päivä olemme pyrkineet tukemaan Egyptiä tämän prosessin alkuvaiheessa siirtymä hallinto täysin oikeuksin tarvitaan, mutta on muistettava, että humanitaariset tarpeet ovat aivan valtavia. Jordaniassa ja Libanonissa äh, kävin joissain, äh, erityisesti Libanonin äh, pakolaissa leireissä ja tukea tarvitaan aivan valtavasti ihan lyhyelläkin aikavälillä. Ja varmasti olette todenneet, että komission varapuheenjohtajan Niin olen tukenut myös puheenjohtajaa kokouksessa voidaksemme varmistaa sen, että saadaan lisää 400 miljoonaa vastauksena YK viimeaikaiseen humanitaarisen avun vetoomukseen. Mutta tämäkään ei riitä. Tämän järkyttävän sodan mm, johdosta joudutaan sitten katsomaan, että miten kansakunta saadaan jälleen jaloilleen. Tuen tarve tulee olemaan valtava uudelleen jälleen rakentaminen ja niin edelleen. Tämän lisäksi Belgrad-Pristina Vuoropuhelu oli esityslistallamme. Molempien maiden pääministereitä haluaisin tässä nyt kehua erinomaisesta tavasta, jolla ovat tehneet työtä. Minä olen ollut näissä neuvotteluissa heidän kanssaan mukana yli 100 tuntia. Vi- 50 ihmistä, 25 molemmista maista on työskennellyt viidessä työryhmässä samanaikaisesti minun toimitiloissani, jotta tämä vuoropuhelu saadaan nyt nostettua seuraavalle tasolle. Nyt ollaan vaiheessa, että halutaan edistystä, mutta me haluamme nyt tämän edistyksen sellaiseksi, että sitä ei estä enää mikään. Kun ajatellaan siirtymistä rajan yli, vaikkapa se toimii jo. Ja Kosovon pääministeri kävi Belgradissa viime viikolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kosovolainen henkilö on vierailut, käynyt neuvotteluja, kuljeskellut Belgradissa – Heillä on omat toimistonsa meidän edustustoissamme, jotka tukevat heitä tässä työssä ihan päivittäin, mutta pääministerikokouksen lisäksi on päivittäistä eri tasojen yhteyttä. He totesivat minulle, että ovat tavanneet minut 12 kertaa, mutta vielä toisensa lisäksi kolme kertaa New Yorkissa ja kävivät vielä yhdessä ihan vastikään Itävallassa neuvotteluja. Tästä kiitän lämpimästi Itävallan hallitusta. Minä uskon, että tämä prosessi on peruuttamaton. Minä uskon, että tämä on peruuttamaton prosessi ja Tämä tulee näkymään myös yleisten neuvoston suosituksista. Minä kiitän kaikesta tuesta, jota olen saanut ja tietenkin myös kehuista, mutta niin kuin aina olen todennut, he tekevät tämän työn. Me olemme onnekkaita, kun saamme heitä auttaa, mutta itse he ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen. Paljon on vielä tehtävää. Tapaamme jälleen 8. Syys, 8. heinäkuuta ja me emme lopeta tätä työtä, päätä tätä työtä ennen kuin se on todella saatu päätökseen. Ja myös kentällä haluamme, että kaikki tämä ymmärretään. Ja kaikki, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä tukeakseen tätä, on kyllä erittäin lämpimästi tervetullutta. Kyseessä on tärkeä kehitys paitsi heille, myös koko alueelle. Olen pyytänyt ulkoministeriä tarjoamaan tukeaan kahdenvälisille yhteyksille ja olen äärimmäisen iloinen tavasta, jolla tämä on tehty ja toivon, että neuvosto huomenna tekee selkeitä päätöksiä. Puheenjohtaja, toivon, että tämä antoi teille nyt hyvän käsityksen siitä, minkälainen päivä meillä oli ulkoasian neuvostossa. Kiitos. For this. Kiitoksia tästä raportista. Täällä on paljon nimiä puhujalistalla. Ehdottaisin, että kaksi ja puoli minuuttia annetaan puolueiden puolueryhmien edustajille ja muut saavat puolitoista minuuttia ja tällä tavalla kaikki saavat puheenvuoron. Ja korkea edustaja ehtii vielä vastaamaan. Franka, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Ennen kuin analysoimme tiettyjä kohtia, jotka liittyvät ulkoasiaministeriön neuvoston päätelmiin, niin puhuisin yhdestä huolenaiheesta, joka liittyy lukemiin, joita eilen komission jäsen Lewandowski esitteli liittyen vuoden 2014 budjettiin ulkopolitiikan alalla. Ja siellä on huomattavasti leikattu näitä summia 12,5 prosenttia. Tämä on ensimmäinen vuosi uudessa rahoituskehyksessä ja valiokunnan esittelijänä liittyen ulkosuhteisiin – me haluamme, että löydämme tähän ongelmaan ja budjetti, ongel, budjettivaliokunnan puheenjohtajalle olemme, ottaneet, olemme ilmoittaneet näistä huolenaiheista. Ja toivottavasti neuvosto löytää sitten ratkaisun ongelmiin, jotka liittyvät rahoitusnäkymiin. Puhun nyt asioista, joita ministerineuvosto käsitteli, ja teen muutaman kysymyksen. Te sanoitte, että te neljättä kertaa kävitte lähi ja Jonker on nyt viidettä kertaa alueella. Hän on tänään Jerusalemissa pääministerin kanssa ja huomenna Jordaniassa. Ja siellä on sitä Palestinan kansalaishallinnon edustaja. No kovin paljon edistystä ei ole tapahtunut. Tässä on vain edu, yhdist, tuettu Yhdysvaltoja. Ja kuinka toteuttamiskelpoinen Yhdysvaltojen ehdottama ohjelma on ja millä tavalla Euroopan unioni voisi tukea näissä ponnisteluissa. Sitten toinen kysymys Syyriasta. Me kaikki haluamme, että Genevessä edistytään, mutta tällainen kokous varmaan järjestetään vasta syyskuussa. Ja tuhannet ihmiset ovat jo kuolleet ja kuinka monta ihmistä kuolee vielä ennen syyskuuta. Eli Geneve 2, kuten sanoitte, siellä on käyty Eli Smithin kanssa neuvotteluita ja nyt kun Iranissa on uusi presidentti, niin uskotteko, että iranlaisten pitäisi olla mukana näissä neuvotteluissa? Ja mitä sitten neuvostossa on sanottu näistä neuvotteluista? Näihin nyt ei vielä otettu kantaa, eli siitä, että tämä järjestö poistetaan terroristilintossa. Sitten Egyptistä te puhuitte 30 päivän mielenosoituksista. Eli millaisen vaikutelman saitte, kun kävitte paikalla? Ja miten oppositio on mukana sen jälkeen, kun lainsäädäntöä muutettiin, vaalilainsäädäntöä? Ja tehän olette mukana myöskin tässä EUn vaalitarkkailumissiossa. Kiitos. Yes. Kiitoksia ja sitten Gomes. Herman. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Lady Ashton. Jaan huolenaiheet mon, monivuotiseen rahoituskehykseen ja EUn ulkoisiin toimiin. Ensimmäinen kysymys liittyy Israeliin. Se, että ulkoasianneuvosto ei onnistunut hyväksymään johtopäätöksiä Lähi-idän rahanprosessissa Israelin ja Euroopan tiedotusvälineiden mukaan. Te olette vastustaneet sitä, että viitattaisiin yksityiskohtaisesti kriittiseen kantaan Israelin siirtokuntien rakentamiseen ja palestinlaisten rakennusten tuomisen länsi rannalla. Jälleen lehdessä mukaan tämä Israelin ja Netanyahuun intensiivisen lobbauks. Ja seurauksena kertokaa, että tämä ei ole totta. Ja jos se on, selittäkää miksi. Mutta toivottavasti ei ole totta. Kertokaapa meille, miksi meidän myös suhteessa lähinnä rahaprosessiin. Näin tehdään lausuntonne äskettäin ää, Keerin ehdotuksen sanoit, että tiedä tuomme sitten kun tiedämme. Mitä meidän oma kantamme? Meillä on kantamme. Meillä on ollut kanta. Ja se täytyy ilmaista uudelleen riippumatta siitä, mitä amerikkalaiset sanovat, vaikka me totta kai haluamme keskustella, työskennellä amerikkalaisten kanssa yhdessä, koska se on tehokkaampaa. Meillä oli eilen syyria seminaarissa oli monenlaisia Syyrian edustajia. Ja tässä käydään sotaa välikäisen avulla. Tässä on sotaisia ulkoisia osapuolia, kuten Iran. Schmidtin kanssa keskustelussa sanoin. Olen kuullut, että, että Iranin kanssa yritettäisiin keskustella Genoa 2, Iran on myöskin relevantti Afganistanin kannalta ja ilmaisit huolemme Afganistanista. Ja Venäjäkin on ratkaiseva komppania, joka kiristää meitä. Ja sitten Länsi-Sahara. Ryhmällä oli missio Länsi-Saharassa viime viikonloppuna. Me olimme Rabase lajunnissa Se ei olisi ollut mahdollista, jollei Marokossa olisi ollut demokraattisia uudistuksia, se on tervetullut, mutta me näimme julkilausuman näemme, että siellä on ihmisiä, jotka vaativat itsemääräämisoikeutta ja liittyen Algerian tapahtumiin Buteflikan jälkeen on mahdollista osallistua rauhanomaisen ratkaisulaitamisen ja on raivostuttaa, että EU esti turvallisuusneuvoston ihmisoikeus äh, mandaatin seminaarsalle Minarsalle. Ja puheenjohtaja keskeyttää. No niin, eiköhän tämä kysymys tullut selväksi. Sitten Katsin. Thank you, Chair. Madame. Kiitoksia, puheenjohtaja Diaston. Liberaalien nimessä kehottaisin teitä nyt luomaan johdonmukaisen lähestymistavan syrjän kysymykseen jäsenvaltioiden kesken. Me emme voi katsoa vain sivusta, kun kymmeniä tuhansia ihmisiä surmataan ja maahan on kehittymässä uusi väkivallan noidankehä. Me emme saa antaa uuden Bosnian syntyä silmiemme edessä. Kauheksia usein tapahtuu kesälomilla, koska kuvitellaan, että kukaan ei ole paikalla reagoimassa näitä ihmisoikeusrikkomuksia. 18 vuotta sitten Srebrenican massamurha tapahtui heinäkuussa. Lapsia kuolee pakolaisleireille, koska sieltä puuttuu lääkkeitä. EUn pitää antaa maltillisille voimille aseita, jotka taistelevat diktaattoria vastaan, joka ei anna periksi asemastaan. Ja miten etenette näissä kiireellisissä kysymyksissä? Sitten toinen kysymys liittyy Turkkiin. Meidän täytyy tuomita autoritaariset toimet, joihin Erdogan on syyllistynyt mielenosoitusten suhteen. Turkki on pidettävä kuitenkin, on pidettävä silmällä ja edettävä jäsenyysneuvotteluissa. Meidän täytyy varmistaa, että Turkin kansalaiset tietävät, että EU edustaa demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa, ei pelkästään periaatteessa, vaan myöskin todellisuudessa, vaikka se vaarantaa suhteemme strategiseen kumppaniin, kuten Turkkiin. Mikä on teidän ja komission jäsenen Fyylen Turkin strategia, kun katsotaan viimeaikaisia tämänhetkisiä tulevia kehityssuuntia? Ja sitten kun olen Serbian esittelijä, haluaisin onnitella teitä. Teillä on ollut hyvin hankalaa sovittelutyötä Pristinan ja Belgradin välillä, mutta olette toimineet erinomaisesti ja näiden maiden pääministerit myöskin ovat toimineet rohkeasti ja toivottavasti neuvosto jatkaa näiden neuvot- suositteluiden pohjalta aloittaa jäsenyysneuvottelut Serbian kanssa. Mutta onko mitään edistystä tapahtunut energia- ja televiestintäkysymyksissä? Pierre Girelli nyt yrittää tehdä kaikkensa tietysti, mutta myönteisiä viestejä tällä hetkellä tarvittaisiin, jotta tänään ja huomenna pystyttäisiin tekemään päätöksiä. Kiitos. Yes, thank you, Mr. Chairman, and welcome, uh, Madam. E- Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa, Aston herra Vimo tänne kokoukseen. Ihan nopeasti Syyriä ja Egypti. Syyriasta on hyviä uutisia, että meillä on nyt konsepti. On kaksi näkökohtaa. Mm, ensinnäkin, mitä me voimme tehdä Geneven neuvottelutteiden aikaansaamiseksi? Mitä me työskentelemme Katarin, Saudi-Arabian kanssa, tietäen, että Katarin johtoon, johtaja on vaihtunut? Tämä on avainkysymys heidän pitäisi olla meidän leirissä, mitä me teemme saadaksemme meidän leirimme näyttelypöytään? niin sitten mitä me teemme Syyriassa vapautetulla alueella humanitaarisen avun lisäksi. Olen olennaista, että teemme enemmän pohjoisessa ja kurdialueella. Että elämä jatkuu. Persialahti lähinnä rahoittaa aluetta se paljon meitä auta. Yhdysvalloilla on 50 ihmistä kentällä. Meillä on yksi ihminen siellä. Se on askel eteenpäin, mutta ei riittävää. Ja sitten Egypti. Minä olen huolestunut, kuten Brock sanoi. Tiedämme, että tämä on jatkunut jo viikko tämä. Ja Ahmed Maher, nuorisojohtaja, on pidätetty, kuten tiedätte. Mutta tämän tärkeiden nuorisojohtajien pidättäminen ei ole mikään välkkyveto, ja se johtaa valtavaan turhautumiseen aikaisjärjestelmän täysin mielivaltaisuuden suhteen. Ei missään että tarvitaan uutta valokumousta. Pelkään, että väkivaltaan tämä menee. Protestoijat ovat suorasanasti vaatineet, halunneet väkivallattomia mielostuksia. He tekevät parhaansa. Mutta he pelkäävät vastasapuolta. Vasta jos seurataan maa henkilökuntaa kentälle seuraamaan mielenosoituksia. Sen varmistamiseksi, että, että nuoria ei jästä vastuuseen sitä väkivallasta, jotta he eivät aiheuta, tai jos nuorista aiheutuvat, että, että, että mursi ei vain tuomitse niitä. Äh, Mursin täytyy lopettaa myöskin tämä vapauksien tukahduttaminen. Hän täytyy kuunnella oppositiota. Siellä ei ole mitään kansallisen yhteyden hallitusta. Olemme vaatinut siitä pitkään ja sitä kovasti tarvitaan. Uh, Mr. Chairman, uh, Adam... Puheenjohtaja, korkea edustaja. Ensinnäkin onnittelen teitä historiallisesta läpimurrosta Pristinan Belgradin välisessä vuoropuhelussa. Ja jos samanlaista saisitte aikaan lähi rauhanprosessissa, niin se olisi tietysti erinomainen perintö jättää seuraaville toimijoille, varsinkin jos voitte puuttua tähän rauhan aloitteeseen, joka on ainoa toteutettavissa oleva hanke. No, Vilnassa puhutte Armenia, Georgia, Moldova tilanteesta, ja tämä vaikuttaa selvältä tilanteelta, mutta Ukraina ilmeisesti ei saa tätä allekirjoitusta. Eli voisitko kertoa, millaisen viestin tämä lähettää, jos kolme näistä maista saa tämän kumppanuuden, mutta Ukraina ei? Ja sitten ASEANin tilanne ja Brunain kokous. Itse olen Taivanin ystävyysryhmän puheenjohtaja. Taivania nyt on painostettu. Siellä Filippiineillä on tapahtunut tiettyjä tapahtumia ja sitten Japanin ja Kiinan välillä on jännitteitä. Taivania ei asenneessa ole unohdettu, koska osa maista neuvottelee kahdenvälisiä sopimuksia Taiwanin kanssa, mutta olisi hyvä, jos Taiwan voisi neuvotella Euroopan unionin kanssa, jotta se voisi vahvistaa vapaa kauppavapauttaan, eikä se pystyisi tekemään kauppaa ainoastaan Kiinan kanssa. Ja sitten Egyptistä tilintarkastustuomioistuin viime viikolla tuomitsi EUn tuen, jota menee Egyptiin, ja sanoi, että nämä rahat menevät pitkälti hukkaan. Voisitko kertoa vähän näistä järkyttävistä tuloksista? Ja sitten Syyriasta ja Geneve 2. Ikävä kyllä, Assad alkaa voittaa tämän sisällissodan, eli miksi hän antaisi mistään periksi, ellei kapinalliselle anneta lisää tukea. Enkä usko, että Iran alkaa nyt painostaa Assadia luopumaan vallasta. Ja sitten Hezbollah ja sen olo terroristiristalla, onko tässä edistytty. Nyt on kerätty varoja Hisbalehissa yhdessä jäsenvaltiossa, nimittäin Saksassa. Thank you, a, uh, a uh, Kiitoksia Olipa aikamoinen kysymys joukko. Yritän vastata niihin kaikkiin. Herra Salafrankka, ensinnäkin tämä 12,5 prosenttia. Osa tätä on tietenkin äh, nyt muutos lähestymistavassamme, miten tuemme eri maita. Jotkut maathan esimerkiksi ovat vaurastuneet, eivätkä enää tarvitse tukeamme samoin kuin aiemmin. Mutta kysehän on äh, myös isommasta resurssikeskustelusta, voimavarakeskustelusta. Miten minä tämän nyt sanoisin? Täytyy katsoa, että mihin tämä sitten päätyy, äh, kunhan keskustelut äh, saatetaan päätökseen. Ei tämä ollut neljä, neljäs niin Lähi-Itään, taisi olla 13, mutta neljäs vierailuni Gaansan alueelle erityisesti tämän halusin todeta. Sitten joudun vastaamaan teille, että en tiedä vielä jatkosta. Tiedämmehän me nyt eh, elementit, eh, jotka asiaan liittyvät, mutta kysymys on nyt, että mitä amerikkalaiset eh, pystyvät tekemään rohkaistaakseen molempia osapuolia mm, tuntemaan olonsa niin hyväksi, että uskaltavat lähteä neuvottelemaan. Ja meillä on tärkeä rooli niin poliittisesti, koska kantamme on täysin selvä, kuin taloudellisestikin, koska olemme Palestiinan kansan suurin tukija. Hyvin paljon voitaisiin tehdä mm, paitsi tuen jatkamiseksi, eh, myös jos tilanne paranee, eh, suoremman kauppatuen antamiseksi esimerkiksi niin, että Länsirannan ja Gaasan eh, yritykset voisivat toimia niin kuin toivovat voivansa toimia. Sitten kysyitte Genevestä, tuli, pitäisikö iranilaisten olla mukana. Kun tapasin näitä edustajia, keskustelimme monista aiheista, muun muassa Syyriasta. Ja nyt kaikki oikeastaan odotamme, että minkälainen hallitus Iraniin tulee presidentin virkaan astujaisten jälkeen kun ajatellaan Geneve 2 ydinkeskusteluja, niin tämähän Iranin suhteen ei ole onnistunut ja Iranin sitoutuminen voisi olla hyvin tärkeää, koska he ylipäätään ovat sitoutuneita asiaan. Mutta meidän täytyy tässä nyt pyrkiä katsomaan, että kenen kanssa näitä neuvotteluja tulee käydä, mikä, mitkä avainryhmät esimerkiksi oppositiossa voivat tehdä yhteistyötä ja sitten tietenkin ottaa molemmat osapuolet mukaan ja katsoa, että mihin suuntaan he sitten menevät. ja saavat siinä tukea mm, konfliktin ratkaisemiseksi. Ja tämä on aika hankala tehtävä, mutta hyvin tärkeä tehtävä. Ja tässähän monien, monet maat mainitaan, monet ryhmät mainitaan, jotka jossain, joiden jossain vaiheessa on ymmärrettävä, että prosessi on käynnissä ja tuo prosessi tulee johtamaan suuntaan, joka myös näiden ryhmittymien ja maiden on hyväksyttävä. Hisbollah, ja tämä osittain vastaa myös Ratanokin kysymykseen, me Olemme käyneet keskusteluja, olen ulkoasianneuvostossa nostanut asian esiin moneen otteeseen ja työryhmä käsittelee sitä, mutta päätös on ollut aivan yksimielinen. Jäsenvaltioissa on eri mielipiteitä kun ajatellaan näitä suuria huolenaiheita, mutta erityisesti Libanonin suhteen se, miten laajemmassa yhteydessä tämä voisi olla kielteinen asia, mutta me jatkamme työryhmätasolla vielä käsittelyä. Ja kävin muuten vierailulla äh, Unfilin mm, vierailulla siellä Libanonin rajalla äh, jouk- joukkojen johdossa on italialainen kenraali ja kävimme oikein hyvän keskustelun ja muistutin häntä siitä, että tuemme heitä heidän valtavissa ponnisteluissaan. Ei tämä mikään helppo tilanne ole kenellekään. Egyptistä ja mielenosoituksista. Palataan tähän, kun tähän vielä liittyy kysymyksiä. Minä olin aika huolissani, kun lähdin viime viikolla Egyptistä. Tapasin pääsihteerin, tapasin oppositioedustajia, oppositiojohtajia, tapasin presidentin ja hänen edustajiaan. Kävimme pitkiä neuvotteluja, pitkiä keskusteluja. Kyllä minä olen huolissani. Kun on vedottu ja me vetoamme jatkuvasti, jatkuvasti rauhanomaisten mielenosoitusten puolesta, niin tiedämme kaikki, että Mm, ei ole kaikkien e- edun mukaista huolehtia siitä, että mielenosoitukset säilyvät rauhanomaisina. Tämä on hyvin, hyvin vaikeaa ja meidän täytyy tietenkin seurata tilannetta hyvin läheltä vaarantamatta kuitenkaan omaan henkilöstömme tilannetta. Mm, tässä kun mielenosoitus nyt lähestyy, äänensävykin kiristyy, mutta olemme todenneet, että ei demokratia liity vain siihen, että valitaan johonkin virkaan, ei vaan kyse on siitä, mitä siinä virassaan sitten tekee. Tämän olen toistanut monta kertaa. Mm, tarvitaan sellainen tilanne, että ihmiset todella kourintuntuvasti tuntevat, että heidän elämänsä on muuttunut, että demokratiassa heidän ääntään todella kuullaan. Siksi onkin niin tärkeää, että me kuulemme kansalaisyhteiskuntaa ja aloitteita ympäri maan. Mutta kyllä minä olen huolissani en ollenkaan tätä salaile. Olen huolissani siitä, mitä voi tapahtua ja me pohdimme jo, mitä voimme tehdä paitsi 30. päivä myös sen jälkeen. Ja viikonloppuna, kun alueen yhteistyöneuvoston kanssa kokoonnumme, niin tätä, tätä kyllä pohdimme myös samoin Egyptin edustajien kanssa. Rova Gomez, en minä välitä siitä, mitä Israelin to- mm, tiedotusvälineet sanovat. Äh, en ole välittänyt enää pitkiin aikoihin. Ei tämä mikään epäonnistuminen ollut ollenkaan. Minäpä sanon teille ihan äh, suoraan, mitä sanoin myös neuvostolle. On hyvin tärkeää muistaa, että kun meillä on tulevaisuuden näkymiä ja minua rohkaisivat tapaamiset Ramallahissa ja Jerusalemissa, mutta meidän täytyy nyt päästä tästä konkreettisiin tuloksiin. Ei meidän tarvitse toistella kantojamme joka kokouksen jälkeen. Meidän kantamme on kaikkien tiedossa, ei se ole muuttunut yhtään mihinkään, ei kukaan ole ehdottanut kantamme muuttamista, ei kukaan ole myöskään väittänyt, että minä jotenkin näiden siirtokuntien suhteen muuttaisin mieltä, niin ne ovat laittomia piste. Minä olen hyvin huolissani joistain asioista, joita siellä tapahtuu. Ja tein tämän Israelille hyvin selväksi. Tein tämän selväksi ihmisille, jotka ovat johdossa tai vastuussa paitsi Jerusalemissa myös länsirannalla. Tärkeää on nyt se, että tässä nyt saadaan aikaan edistystä. Ja minun mielestäni on täysin ilmeistä, että ulkoministeri Kerry on päättänyt, että hänen kaudellaan hän todella käyttää energiaansa tähän lähi kriisin ratkaisemiseen. Hänellä on hyvin paljon uskottavuutta, pitkä kokemus ja uskon, että hän saattaa ihan lähiviikkoinakin keksiä jotain, mikä auttaisi nyt ihmisiä siirtymään neuvotteluihin. Kerry on tehnyt minulle selväksi, että Euroopan unioni on keskeinen toimija prosessissa ja osa prosessia. Ja minä tein hänelle selväksi, että minä tuen ja me tuemme hänen toimiaan. Neuvosto totesi samoin. Meillä on erilaisia toimia käynnissä, mutta viime kädessä olemme päättäneet, että paras on varmaankin todeta, että tuemme hänen ponnistelujaan ja palamme asiaan sitten heinäkuussa. Tein kuitenkin selväksi myös, että me olemme myös omien sanojemme ja tekojemme takana aivan täysin. Kaikki se, mitä olemme tehneet, totesin tämän Israelin pääministerille ja myös Palestiinan pääministerille ja presidentti Abbasille. Me seisomme sanojemme ja toimiemme takana. Lehdet kirjoittakoot mitä lystää. Syyria. Kysyitte eh, Iranin osasta. Niin, siis äh, tämä Afganistan kysymys ihan vastaavasti iranilaisille olemme todenneet, koska asioissa on yhtäläisyyksiä, niin toistan sen, mitä sanoin eh, iranilaisten sitoutumisesta tähän. Tähän on erilaisia kantoja. Tärkeintä on varmistaa se, että jos prosessi on hyvä, eh, kaikki ovat sitoutuneita siihen ja uskovat, että se tarjoaa tulevaisuuden Syyrian kansalle ja Syyrian maalle. Ja näin, että eri tahot saadaan sitoutumaan tähän prosessiin, uskomaan siihen. Länsi-Sahara, tiedän, että vierailunne oli hyvin kiinnostava. Me olemme pyrkineet tukemaan YKta usein hyvin äh, vaikeissa äh, tilanteissa. YKn toiminta on aikamoista tasapainottelua ja sitä tarvitse teille kertoa. Olemme pyrkineet tukemaan Ban Ki-moonia ja hänen ponnistelujaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tietenkin sitten toimia turva, turvallisuusneuvostossa mielestäni sen kannat ovat järkeviä. Eli pää asia on tukea YK-toimia. Joskus me johdamme, joskus me ö, seuraamme sivusta. Nyt olemme seuranneet sivusta YK ollessa päätoimia. Herra Kesin, kiitän huomioistanne Serbia-toimiemme suhteen. Palaan tähän ihan kohta. Syyriaan vielä. Tarvitaan johdonmukaista lähestymistapaa. Neuvosto, niin kuin tiedätte, käytti 12 tuntia pohtiessaan, mitä meidän tulisi tehdä, että tällainen kokonaisvaltainen tasapainoinen lähestymistapa saataisiin aikaan. Ainut tapa ratkaista ongelma on poliittinen prosessi, koska poliittista prosessia kuitenkin tarvitaan. Mitä pikemmin se saadaan käynnistettyä, sitä pikemmin taistelut päättyvät. On erilaisia kantoja siitä, miten poliittinen prosessi voidaan saada käyntiin. Olen toistuvasti todennut, että jotkut pitävät parempana opposition tukemista, näkyvää tukemista, jotta oppositio saisi aseita. Toiset taas uskovat, että väkivalta kulminoituu entisestään, koska sitten myös toinen osapuoli saa lisää aseita. On hyvin vaikea tietää, mikä on oikea tapa toimia. Tiedämme kuitenkin, että jossain vaiheessa poliittinen prosessi on käynnistettävä ja ratkaisu saatava sen pohjalta. Täytyy todeta, että e, mitä omiin ponnisteluihini tulee, e, jäsenvaltiot keskustelevat, käyvät pitkiä keskusteluja ja päättivät e, sitten mahdollistaa aseiden toimitukset. No, Tämä ei ole ollut osa meidän keskustelujamme ennen tämän viikon kokousta, mutta avainkysymys on se, että kaikki toimivat yhdenmukaisesti pohtiessaan, miten poliittinen prosessi mahdollisimman pian saataisiin käyntiin. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ei vaikuta nyt siltä, että se saataisiin nopeasti aikaan, mutta hmm, mitä pikemmin sitä parempi. Tällä hetkellä meillä on 1,25 miljardia euroa mennyt EUlta ja jäsenvaltiolta humanitaariseen apuun ja katsomme, mitä voimme vielä tehdä. Mutta kun tämä on niin hyvin, hyvin vaikea asia, eli tässä täytyisi saada nyt aikaan yhdenmukainen kanta poliittisen prosessin käynnistämisestä. Turkki, kysyitte, mitä teemme. Minähän olen aina puhunut siitä, että onko parempi tehdä yhteistyötä vai sulkeeko yhteistyön ulkopuolelle. Ja minä olen aina ollut sitä mieltä, että meidän on jatkettava yhteistyötä Turkin kanssa. Meidän on välitettävä selkeä viesti luonnollisesti omista kannoistamme, mutta yhtä selväksi on mm, tehtävä kaikille se, että Turkin kansa katsoo, että Turkin tulevaisuus voisi parhaiten Euroopan unionissa – eivät kaikki, mutta monet pitäisivät kyllä Turkin jäsenyyttä parhaana mahdollisena. Minä itse henkilökohtaisesti haluaisin, että Turkista tulee jäsen. Minä voin antaa teille Kosovon suuntanumeron nyt, se on 315 ja 8. heinäkuuta tästä keskustellaan. Eli televiestintä on lähes infrastruktuurikunnossa, mutta tämä on aika vaikeaa, jos on kokonaisuus, jota ei pidetä maana, että saada sille oma suuntanumero. Tähän liittyy tiettyjä logistisia ongelmia. Myös energia on saatu aikaan edistystä, joten palaamme, jos työryhmää ja asioita saa päätökseen, niin palaamme kuitenkin asiaan pian. Mutta kyllä tämä aikamoinen pähkinä purtavaksi on. Rouva Brandner, minä olen tässä aika paljon sanonutkin Syyriasta ja opposition tukemisen merkityksestä. Me teemme läheistä yhteistyötä ja Gasian Tepissä meillä on yhteyshenkilö jo ja toinen tulossa ja samoin sitten Ekon ja Defcon henkilöstöä on jo paikalla. Puhuitte kaattarista ja siellä käynnissä olevasta muutoksesta. Minä tapaan heidät viikonloppuna, kun meillä on GCC-kokous. Vielä ei ole analyysiä siitä, että mitä, mihin, mitä kaikkea muutosta tämä saattaa tuoda muassaan, mutta meidän on oltava osa tätäkin keskustelua ja tosiaan viikonloppuna tapaamme lauantaina ja sunnuntaina Bahrainissa ennen kuin sitten menemme Dubaihin. Egyptistä tapasin presidentin, meillä oli pitkä keskustelu, puhuin kansalaisyhteiskunnasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, siitä miten tärkeää, tärkeää on olla yhteydessä myös oppositiopuolueisiin, ja muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että maan etu on nyt kaikkein tärkein. Ja se, mitä lähipäivinä tapahtuu, on kyllä hyvin, hyvin tärkeää. Puhuin presidentille huolista, joita ihmisillä on ollut hallinnon suhteen. Puhuin siitä, että ei pelkkä valinta vielä merkitse demokratiaa. Tärkeää on se, mitä sitten tekee vallallaan. Meillä oli hyvä keskustelu. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja kaikkien jäsenvaltioiden tiimit tulevat olemaan paikalla, en missään nimessä vaaranna heitä, heidän turvallisuuttaan, mutta joka tapauksessa tulemme seuraamaan tilannetta ja me vetoamme sen puolesta, että kaikkien äänet kuullaan rauhanomaisesti. Minä todella toivon, että ensi kerralla kun tapaamme puhuaksemme tästä aiheesta, näin sitten on ollutkin. Mutta ennen kaikkea hallituksen täytyy pohtia, että mitä se tekee vastauksena eh, ihmisten huolille ja murheille. Herra Tänök, Ukraina, kiitos vielä siitä, mitä sanoitte Serbiasta, niin olisi mukavaa, jos näin voitaisiin todeta myös lähi suhteen. Serbia Kosovo kuitenkin todistaa, että me voimme saada paljon aikaan myös Somaliassa tekemämme työ on hyvä esimerkki eh, siitä, että mm, toimemme mm, ovat eh, onnistuneet paitsi minun, myös meidän kaikkien yhteiset toimet. Ukraina. Olette aivan oikeassa, minkälaisen viestin välitämme, jos allekirjoitusta ei anneta. Mutta meidän on tehtävä heille selväksi, että me haluamme kyllä toteuttaa tämän, mutta heidänkin on tehtävä asioita, eikä tässä nyt voi Mm, keskittyä yksittäisiin asioihin, vaan kyse on ihan järjestelmällisestä toiminnasta, ajatellen oikeuslaitoksen uudistamista ja selektiivistä oikeutta. He tietävät aivan mainiosti, mitä, ta- mitä heidän täytyisi tehdä. Minulla oli pääministerin kanssa oikein hyvä tapaaminen maanantai-iltana ulkoisen neuvoston kokouksen päätteeksi. Tapasin hänet lyhyesti tuolloin, mutta olemme tavanneet muutenkin. Niin minä todella, todella nyt toivon, että voimme tämän allekirjoittaa. Se on heidän etujensa mukaista myös meidän, mutta heidän on toteutettava se, mitä on toteutettava. Kuulin, mitä sanoitte Taivanista. Voin pohtia tätä. Tiedätte, että me haluamme ASEAN ja kauppakysymystä laajentaa. Sitten tilintarkastustuomioistuin, voisin puhua tästä pitkään, mutta puhun vain, otan esiin pari-kolme kysymy- kysymystä. Mielestäni on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin voi tehdä hyviä kertomuksia. Monista asioista olen samaa mieltä. Olin pettynyt siihen, että me välitimme heille erittäin kattavia tietoja ja huomioita, mutta meidän huomioitamme oli lainka. ei oltu lainkaan otettu huomioon. Ne 14-15 otsakkeesta oli kielteisiä, vaikka kun itse kertomuksen luken, niin se on aika myönteinen. 2007-2012 ajalta totta kai voidaan ottaa oppia. Sitä varten meillä on tilintarkastustuomioistuin. Se kertoo meille, mitä voimme tehdä paremmin, mutta ehkä olisin, sanon nyt ihan suoraan, toivonut hiukan toisenlaista esitystapaa heiltä. Puhutaan miljardista eurosta komission rahaa, mutta vain 40 miljoonaa tästä on käytetty. Okei? Okay? 960 miljoonaa ei ole käytetty. Ja rahat, jotka me käytämme, ovat rahoja, jotka te kaikki haluaisitte varmasti käytettävän. Esimerkiksi, että naiset saavat henkilökortin voidakseen saada terveydenhoitoa, sitten nuorisotyö, työttömyysongelma, harjoittelupaikat, koulutus. Nämä rahat on käytetty ja kaikki rahat, joita olemme käyttäneet Task Forceissa, odottaa IMFn hyväksyntää. Joten minä olen kyllä aika luottavainen sen suhteen, että me olemme samoilla linjoilla heidän kanssaan. Minusta heillä on ikuisesti oikeus tehdä kriittisiä kertomuksia. Mrs. Saifi. Kiitoksia seuraavaksi Saifi. Merci, monsieur le président, madame la haute. Kiitos puheenjohtaja, rouva korkea edustaja. Kysymykseni liittyy myöskin tilitarkastustuomioistuimen Egyptiin kertomukseen ja te puhutte jostakin sen tekijöistä, sen otsake, ne suuret otsakkeet, ovat olleet kielteisiä. Ehdotukset ovat, idea on, että avun aikomukset ovat hyviä, mutta se on ollut tehokontonta. Teillä on jotain vastauksen tekijöitä äh, vielä lisääkin. Tämä puhuttiin kuitenkin transparenssia puuttuja ja naisten oikeuksia kunnioitettu voitteko ajatella, että nämä kommentit voisivat liittyä myös muihinkin aluemaihin? Ja sitten tämä enemmän enemmästä periaate, se on politiikkaamme pääsuunta. Miten tehostaa sitä? Toinen kysymys. Sitten puhutte 24. päivä, 30. päivä kesäkuuta Persianlahden neuvostosta. Voisitko kertoa agendasta ja prioriteetteista vähän enemmän? Grazie. Grazie Kiitoksia, että olette paikalla Ashton. Meillä on paljon prioriteetteja, mutta vain yksi kysymys, joka mielestäni on painopistealue tulevina päivinä. Eli demokraattinen prosessi Tunisiassa. Perustuslaillinen prosessi on käynnissä ja se on edennyt ja sitten kansalaisyhteiskunta on kehittynyt ja myöskin kun ajatellaan suhteita mm perustuslailliseen neuvostoon. Kun Tunisiassa edestytään menestyksekkäästi, niin se voisi olla viitekohta koko alueella, mutta perustuslain edistyminen on lähtökohta, joka on hyvin hyödyllinen, ja sitten on asioita, jotka eivät kuitenkaan ole edenneet hyvin, ja myöskin kansalaisyhteiskuntaan liittyy tiettyjä ongelmia. Ilmaisunvapaus mediassa on rajaitettu, ja myöskin suhteellisuusperiaate ei ole toteutunut. Muslimit ovat enemmistönä ja myöskään tuomioistuin ei ole riittävän riippumaton ja meidän täytyy myöskin katsoa poliittista järjestelmää, koska presidentin ja pääministerin tehtävät saattavat olla hyvin rajussa ristiriidassa ja sitten täytyy myöskin perustuslaillisia kysymyksiä tarkastella vielä uudelleen. Ehkä nyt tulevina tunteina pitäisi painostaa tunnisia, jotta saataisiin aikaan muutoksia esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan suhteen, ja meidän täytyy toimia nyt heti, koska tämä asia ratkeaa tulevina viikkoina. Myöhemmin toimitaan liian myöhäistä. Vielen Dank. Äh, Kiitoksia korkea edustaja, puheenjohtaja Brock puhui jo näistä tuomioista kairalaisia säätiöitä vastaan, Adenauer-säätiöitä vastaan esimerkiksi. Ja tämä on hyvin absurdia, mitä nyt Egyptissä tapahtuu. Siellä ei ole oikeusvaltiota ja pyytäisin, että te tarkastelette tätä asiaa hiukan tarkemmin. Hallitus sanoi, että se voi vaikuttaa oikeusjärjestelmään, mutta tuomioistuimet sanovat, että pitäisi olla kansainvälisiä pidätysmääräyksiä. Eli 43 ihmistä, jotka on tuomittu, eivät enää voisi liikkua maailmassa. Ja tämä ei koske vain näitä Konrad Adenauer-säätiön edustajia, vaan erityisesti yhdysvaltalaisia kansalaisia. Ja Yhdys... esimerkiksi Madeleine Albright, entinen ulkoministeri, on samoin McCain ovat näiden järjestöjen edustajia esimerkiksi. Eli teidän täytyy tarkkailla tilannetta, eli tuleeko tällainen kansainvälinen pidätysmääräys vai ei, ja miten se sitten vaikuttaa näihin henkilöihin. Ja lopuksi pyytäisin, että te tarkastelette, miten kansalaisjärjestölakeja säädetään ei pelkästään Egyptissä, vaan myöskin Ecuadorissa on uusi laki, joka antaa mahdollisuuksia kansalaisjärjestöille entistä vähemmän, mutta myöskin Venäjän hallitukseen pitää ottaa yhteyttä, koska kansalaisjärjestöjä kuvaillaan ulkomaiden agenteiksi, mikäli ne ovat yhteydessä ulkomaisiin tahoihin. Ja tämä kaikki uhkaa kansalaisyhteiskuntaa, eli teidän pitäisi tarkastella näitä asioita hyvin tarkkaan, ja kiitän teitä jo tästä etukäteen. Thank you. Kiitos. Haluaisin pyytää selkeytystä liittyen niistä, niihin miljardiin euroihin, jotka tilintarkastustoimijoista mielestä ovat tehottomasti käytetty, niin he sanovat. sanoivat että olemme käyttäneet tästä miljardista vain 40 miljoonaa. Eihän tuo voi olla totta. Tänne tuli puhutte varoista, jotka ovat nyt käytettävissä, mutta tuomioistuin puhui 2007-2012 kaudesta ja varoista, jotka on silloin käytetty. Odotan lisäselitystä Fylleltä ja teiltä. Tämä menee otsakkeisiin niin me emme halua, että EUn ulkopolitiikka joutuu tällaisiin otsakkeisiin. Meidän täytyy te- olla tylivelvollisia menoista erityisesti kriisin aikana. Ja tämän kertomukseen seuraukset ovat vakavat, joten vakavampia vastauksia kaivataan. Olet sitä mieltä, että toimet ovat tärkeämpiä kuin puheenvuorot, mutta luin 19.6. lausuntoanne presidentin kanssa. Haluaisin lukea, mitä sanotte more for more, enemmän enemmästä, vastuu velvollisuudesta, kansalaisyhteydestä ja muuta. Mikään näistä sanoista ei ollut tässä lausunnossa. Kuka on yleisö? Kenen se ryhtyä äh, liikkeelle tämän, toimia tämän lausunnon pohjalta? Ja miksi nämä periaatteet, joita enemmistö jäsenvaltiosta ja parlamentti tukee, joita Egyptin kansan pitäisi kuulla ja hallituksen pitäisi kuulla, missä nämä sanomat ovat? Aika ne on ohi, sanoi puheenjohtaja. Thank you, Mr. Chair, and thank you, lady. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Lady Ashton. Palaisin vielä kahteen kohtaan. Ulkoasianneuvostossa on puhuttu ilmastonmuutoksesta, ilmastodiplomatiasta, ja tietysti se vaikuttaa myöskin väestöliikkeisiin. Tietääkseni EU:ssa ei ole mitään johdonmukaista poliittista lähestymistapaa ilmastopakolaisiin, ja lehdistötiedotteissakaan ei ollut mainittu näitä ongelmia, eli ehkä voitte kertoa, miksi tilanne on tämä. Sitten te puhutte Pakistanista ja Jemenistä, ja kummassakin maassa on käytetty aseistettuja droneja, ja se on johtanut siviilien kuolemiin. Meillä oli kuuleminen täällä parlamentissa, täällä oli YK edustaja liittyen tuomioistuinten ulkopuolisiin surmaamisiin, ja meillä pitää olla tiukka asenne tähän ja tuomita tällaiset surmaamiset. Ja haluaisin tietää, oliko tämä osa keskustelua. Teillähän on myöskin poliittista dialogia te- terrorismin vastaiseen toimintaan Pakistanissa. Puhutteko silloin tästä asiasta? Mielestäni on tarpeen, että meillä on EU:ssa yhteistä politiikkaa, jossa puututaan kansainvälisen ihmisoikeusoikeuden rikkomuksiin. Madam Ashton, uh... Ashton. Euronestin varapuheenjohtajana haluaisin onnitella teitä siitä, että te priorisoitte itäistä kumppanuutta ja vielä huippukokousta. elämme ratkaisevia aikoja. On oikein myönteistä, että pyritte saamaan ulkoministerit 23. heinäkuuta omistautumaan itäisten kumppaneiden asialle. Tärkeää on, ja mainitsittekin, että pitäisi luoda tällaista omistajuuden tunnetta. Että tätä pidetään vain jotenkin arvojen kurkusta alas työntämisenä, ja se on tärkeää. Minua nyt huolestuttaa se, että en merittävästi kiinnitä huomiota näin pitkään näisiin konflikteihin Transnistriasta, Etelä-Ossetiassa ja niin poispäin, ja myös Vuoristokarabahissa. josta on tullut myös huolestuttavia merkkejä. korottaaksemme profiilia, meidän pitäisi kenttää niihin enemmän huomiota. Kysymys on välittömistä naapureista. Meidän pitäisi tehdä parhaamme kaikkemme, jotta meillä olisi lisää vaikutusvaltaa. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa, Lady Ashton. On hienoa nähdä teidät aina tässä valiokunnassa. Kaksi asiaa. Ensinnäkin Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu. Te puhuitte siitä, kuinka hyvin nämä kaksi pääministeriä ovat toimineet, mutta objektiivisesti meidän täytyy teitä kiittää tästä henkilökohtaisesti, koska teidän roolinne tässä koko prosessissa oli hyvin keskeinen alusta pitäen näihin päivin asti. Eli jos nyt tapahtuu jotain, joka haittaa tätä prosessia, niin siitä olisi haittaa näille kahdelle osapuolelle, mutta teidän sijassanne Suhtautuisin siihen ihan henkilökohtaisesti. Eli kysyisin, mietittekö nyt aikaa tämän prosessin päättymisen jälkeen, koska nyt puhutaan suhteiden vakauttamisesta näiden kahden osapuolen välillä, mutta positiivinen energia, joka tästä nyt syntyy, niin aiotteko jatkaa tätä vuoropuhelua tai onko teillä aloitteita, jotta saataisiin aika lopullinen ratkaisu Kosovan kysymykseen? Sitten Albaniasta kysymys. Tiranassa oli parlamenttivaalit viime sunnuntaina. Tämä oli poliittinen testi sen suhteen, kuinka kypsiä Albanian kansalaiset ovat ja sen poliittinen eliitti. Nyt vaikuttaa, että testitulokset ovat hyviä. Yhtä traagista onnettomuutta lukunottamatta vaalipäivänä. Ja vaalien jälkeen poliittinen toiminta on ollut myönteistä Eli toivottavasti tämä siirtymävaihe sujuu hyvin ja meillä on sitten jälleen yksi myönteinen maa Balkanin alueella lisää. Благодаря, господин председател. Уважа... Kiitos puheenjohtaja. Lady Ashton, haluaisin kysyä kysymyksen Turkkiin liittyen. Tuen ajatusta, että toimet Turkkia sen tiellä EU-hon. Anteeksi. Kysymykseni liittyy ihmisoikeuksiin. Ja Bulgarian ja Turkin suhteeseen puhun niiden ihmisten ää, no, omais- oikeuksista, ihmistä, jotka ovat Traakiasta poistuneet. Tässä on YK on päätöslauselma. Pitäisikö meidän alkaa työ sen parissa nyt? Ja toinen kysymys liittyy Mustameren stra- strategiaan. Minusta strategian pitäisi olla selkeämmin muotoiltu. Puhumme siitä, miten Mustaa merta käytetään ja mitä merkittäviä muutoksia on tapahtunut – merialoilla erityisesti energiaresurssien suhteen. Ja meidän ei pitäisi lykätä neuvotteluita. Kiitos. Thank you uh, very much, Madam uh, Sophie. Kiitos oikein paljon. Täällä aloitettiin uh, kysymällä ihmisoikeuksista ja läpinäkyvyydestä, joihin kertomuksessa oli viitattu ja miten tämä koskisi muita maita tässä enemmän enemmästä yhteydessä. Kaikki maat, joita olemme pitäneet siirtymämaina, liittyvät ihmisoikeuksien varmistamiseen ja siihen, että läpinäkyvyys toteutuu. Mutta kertomukset, joita tällä hetkellä tulee, liittyvät kauteen, joka itse asiassa tapahtui ennen kuin noita dramaattisia muutoksia näimme. Eli meidän pitäisi nyt tavallaan ymmärtää, milloin puhutaan sellaisista hallinnoista, joita yrimme, yritimme saada liikkeelle kohti jonkinnäköisiä ihmisoikeuksien kunnioittamispyrkimyksiä ja todella siis se, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin. Tässä ajat ovat hyvin erilaisia ja sitten eh, jossain vaiheessa eh, syntyy todellista turbulenssia, kaos. Kun kävin eh, Tunisiassa, olin ensimmäinen henkilö, joka tapasi ihmisoikeusjärjestöjä yhdessä. Se oli ensimmäinen tapa, kun he tapasivat toisiaan. Eli tuolloin ihmisoikeusvuoropuhelu käynnistyi meidän kanssamme ja ylipäätään ihmisoikeuksien kunnioittaminen sai paremmat mahdollisuudet. Nyt olemme tämän uuden vaiheen alussa. Ne, jotka katsovat, että tämä turbulenssi nyt sitten kääntyy helposti lyhyessä ajassa demokratiaksi, niin katsokaa hiukan huolellisemmin historiaa. Ei se hetkessä tapahdu läpinäkyvyys, ihmisoikeudet, demokratia, kaikki tämä edelleen on esillä alueilla, joissa työtä on tehtävänä, eikä tässä nyt suinkaan ole asioita saatu päätökseen vielä. GCC-kokous viikonloppuna on kokous, jossa puhutaan yhtäältä kahdenvälisistä yhteyksistä välillämme, aina talous, kehitys, kysymykset ja se, että saadaanko mahdollisia kauppasopimuksia solmittua. He tietävät, että puhutaan myös kahdenvälisistä viisumikysymyksistä. Parlamentti on tähän puuttunut ja samoin puhutaan myös kysymyksistä ja alueista, joista on puhuttu myös tänään. Ja tietenkin Syyria, varmaan myös Egypti tulevat olemaan esityslistalla pyrimme aina keskustelemaan myös niistä aiheista, jotka ovat meille tärkeitä, kuten ihmisoikeudet. Stavros Lambrinidis on äh, siellä tänään minun puolestani Bahrainissa, eli kun minä saavun äh, lauantaina, niin valmistelut ovat jo pitkällä. Huippukokouksen vuoksi en pääse aiemmin paikalle. Herra Pantseri, me aivan jatkuvalla tavalla ähm, hallitusta äh, pyydämme toteuttamaan uudistuksia. Pääministerihän oli täällä tiistaina Brysselissä. En tavannut häntä, koska olin vielä yleisten asianneuvoston kokouksessa itse, mutta tiedän, että hän tapasi Barroson ja Van Rompuyn, jotka välittivät hyvin selkeän viestin. Olen kanssani samaa mieltä, että tämä on kovin tärkeää. Herra Pötseling, Mm, kansalaisjärjestöt ja oikeusvaltio olette aivan oikeassa. Käynnistin vuoropuhelun avain kansalaisjärjestöjen kanssa, koska tämä ei liity yhteen maahan tai yhteen alueeseen. Sama toistuu kaikkialla. E, jollain tasolla e, jotkut maat ymmärtävät kansalaisjärjestöt hiukan väärin ja toisissa maissa e, kansalaisjärjestöt ymmärretään oikein hyvin, mutta niiden suhteen toimitaan tietyllä tavalla. Pyrin äh, lähentämään näitä kaikkia toisinsa eh, niin, että me eh, saisimme tuettua mm, kansalaisjärjestöjä ikään kuin ryhmänä, sillä joissain maissa on niin, että eh, ne yrittävät puhaltaa yhteen hiileen ja ymmärtävät, että yhtenäisyys on voimaa. Toisaalla taas tätä ei ehkä ymmärretä. Ne ymmärretä myös ulkopuolista apua, sitä, miten yhteiset resurssit voivat hyödyttää koko maata ja toisissa, joissain maissa pyritään ihan estämään kansalaisjärjestöjen yhteys kansalaisiin. Joten kansalaisjärjestöjen kanssa teemme työtä ja pyrimme luomaan konsensuksen siitä, miten me Euroopan unionissa voisimme todella auttaa mm, niitä puolustautumaan ja miten me voisimme tukea niitä yhtenä ryhmänä, koska muuten niiden toimin puututaan yksitellen, mutta en, tämä on tärkeää työtä ja me todella tuemme kansalaisjärjestöjä. Rova Schaake, luulin, että olin puhunut selvästi. Tämä miljardi euroa lehdissä. Puhuttiin näiden rahojen käyttämisestä. Minä korostan, mitä sanoin. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on tarkastella, mitä olemme tehneet tuona ajanjaksona osa oli jo ennen minun aikaani, osa minun aikanani, ja pohtia sitä, miten hyvin määrärahat on käytetty ja miten läpinäkyvää ja avointa tämä oli. Tämä on hyvin tärkeä prosessi minulle, koska näin me itse oimme oppia aiemmasta. Se, mitä minä yritin tuossa sanoa, oli seuraavaa. Kertomuksessa ää, ää, toki viitataan tilanteeseen eri maissa, ja minä katson, että siis me olimme todenneet, että tulisi viitata tilanteeseen eri maissa. Sehän on kuitenkin ratkaiseva toimien suhteen, mutta tilintarkastustuomioistuin ei halunnut ottaa huomioon näitä vastauksiamme. On hälyttävää, että näin ei ollut ja meidän täytyy tietenkin näiden kertomusten pohjalta sitten päättää, että miten parhaalla tavalla voimme resurssejamme käyttää. Yritin todeta, että on erilaisia kantoja siitä, miten rahat käytetään. Jotkut ihmiset pitävät budjettituesta, toiset eivät. Joidenkin mielestä budjettituki on ikään kuin kapasiteetin tukemista hallituksille. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että rahat tulisi käyttää hallitusten ulkopuolella ja niin edelleen. Tästä on erilaisia kantoja. Ja minun mielestäni meidän täytyy käydä keskustelua, mutta keskustelua ei tulisi eh, käydä mitenkään eh, historiallisesti myöskään mediassa. Toiseksi on erilaisia kantoja siitä, miten toimia maissa, jotka tässä tapauksessa ovat eh, keskellä myllerrystä tai juuri päässeet myllerryksestä. Ja näissä maissahan tilanne on hyvin vaikea. Ja minä pyrin Eh, siihen, että me tuemme ihmisiä näissä maissa, luomme vakautta ja autamme kehityksessä. No, Stefan Fyle on itse asiassa kuvaillut tilannetta erinomaisella tavalla ää, eh, todennut, että joskushan eh, nämä kääntyvät väärinpäin. Esimerkiksi voimmeko me sanoa naisjärjestölle ruohonjuuritasolla, että Hallituksenne on tuhma, emme anna teille rahaa. Ja, mutta voidaan ehkä todeta, että jos hallitukset ovat valmiit tekemään enemmän, mekin tarjoamme niille enemmän. Me pyrimme tarjoamaan kannustimia hallituksille toimia varmistaaksemme sen, että ne ymmärtävät saavansa lisätukea, jos kulkevat oikeaan suuntaan. Mutta en minä sitten voi kentällä sanoa naisjärjestölle, että jos sinun hallituksesi ei tee niin kuin minä haluan, vien sinultakin rahat. Eli me nyt, että missä yhteyksissä tässä puhutaan. Kyllä tällä on minulle merkitystä. Otsikot nyt ovat aina otsikkoja. Minähän tuossa jo totesinkin, että mielestäni otsikot eivät aivan täysin heijastelleet kertomuksen henkeä, joka oli erittäin hyvä ja erittäin arvokas. Ja kiitän tilintarkastustuomioistuinta kertomuksesta. Ja minä edelleen olen sen takana, että tilintarkastustuomioistuimessa ähm, tehdään työtä. Tiedättekö, jos minä annan sata äh, julkilausumaa äh, alkuvuodesta ja sitten äh, teidän mielestänne minä olen yhdessä puhunut huonosti, niin entä ne 50 muuta? Ehkä ette tykkää niistäkään. Minä toteaisin, että ne asiat, joita minä sanon suoraan ja mitä, joita minä sanon julkisuudessa ja joita me sanomme suljettujen ovien takana, niin kaikissa, kaikessa minä olen sitoutunut demokratian ja ihmisoikeuksien tukemiseen joka ikisessä maassa, muun muassa Egyptissä. Ja jos minä en jossain ä, eh, tietyssä julkilausumassa niin olen lisännyt ä, eh, näitä sanoja sinne loppuun, niin hyvänen aikaisen, eihän se tarkoita sitä, ettenkö minä niitä tukisi. Rova Lohpiller, olette aivan oikeassa. Minunkaan tietääkseni koskaan eh, ilmastopakolaisista ei ole kunnollista keskustelua käyty. Mm, te puhuitte asiasta oikein hyvin. Kun olemme puhuneet maiden kanssa eh, tulvista, nälänhäädistä ja eh, dramaattisista muutoksista, niin muistan esimerkiksi nuo Pakistanin dramaattiset tulvat kaksi vuotta sitten – kun sitten äh, teimme yhteistyötä heidän kanssaan äh, ja tuimme kyliä, jotka olivat kärsineet tulvista, niin tuli hyvin selväksi, että ilmastonmuutos on itse asiassa tehnyt muutoksia siihen, miten äh, joet virtaavat kyliin ja tässä on ollut muutoksia ja nämä kylät on rakennettu tavalla, joka heijasteli edelleen vanhaa tilannetta. Siksi on hyvin tärkeää heidän pohtia, että missä ihmiset asuvat ja voivatko he muuttaa. Väestösiirtymää, väestön siirtäminen erityisesti tulva-alueilla on tärkeää, jos on jouduttu tilanteeseen, että joko ihmiset kärsivät kovasti tulvista tai esimerkiksi viljelykasvit eivät enää selviä alueella muutosten vuoksi. Ja tosiaan, että laajempaa keskustelua ilmastopakolaisuudesta ei vielä ole käyty. Ei se ole unohdettu aihe, ehkä kuitenkin aihe, johon pitäisi puuttua entistä enemmän. Sitten nuo lennokit, näistä ei koskaan ole puhuttu, siis yhteistä kantaa minun tietääkseni ei ole. En ainakaan ole kuullut. Pakistanin terrorismin torjuntakeskusteluissa aina puhutaan näistä lennokeista ja muista. Niin kuin tiedätte, Pakistanin kanta on erittäin selvä näihin kysymyksiin ja se on ottanut nämä asiat esiin keskusteluissa meidän kanssamme monissakin yhteyksissä, mutta muodollista kantaa siis ei ole. Sitten vielä Transnistria, Etelä-Osset ja vuoristo, Karabah ja niin edelleen, sisitäinen ulottuvuus hyvin tärkeä. Meillähän on erityisedustaja, joka käyttää hyvin paljon aikaa tarkastellessaan näitä asioita, erityisesti Georgian tilannetta ja myös vuoristo Karabah Armenian ja Azerbaidžanin välillä. Tiedän, että hän on ollut myös teidän kuultavananne. Täytyy sanoa, että idässä se menee vähän ylös ja alas. Olimme huolissamme mahdollisista uusista muureista, joita Georgia oli mielestämme rakentamassa. Nostin tämän myös Venäjä huippukokouksessa esiin. Sitten äh, olimme huolestuneet vuoristo Karabahin tilanteesta. Pyydämme aina, että he antavat meidän auttaa itseään, jotta löydettäisiin kestävä ratkaisu. Tiedätte nämä asiat oikein hyvin. Eli me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa heidän kanssaan. Samoin Transnistria. Vakaus toivoakseni Moldovassa mahdollistaa myös tuon kysymyksen edistämisen. Kyllä on potentiaalia, kyllä on mahdollisuuksia ratkaista ongelmat ja, ja tuemme tietenkin eri tahoja. Herra Kukkan, kiitos huomioista liittyen Serbia ja Kosovoon. Kiitoksia. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö olisi tarvetta edistyä. Mihin tämä sitten päätyy, niin se ei tapahdu minun kaudellani, mutta mutta olen molemmille pääministereille tehnyt selväksi, että vuoropuhelu jatkuu ja he ovat pyytäneet vuoropuhelun jatkumista. Eli ja täytäntöönpano jatkuu, mutta on toki myös joitain kysymyksiä, joita ei vielä ole käsitelty, mutta jotka on käsiteltävä. Taivanin Tiranan tapahtumat ovat hyvin, hyvin kiinnostavia. Ja tapa, tapa, tapasin äänet ja eroavan hallituksen Albaniassa aivan vastikään. Eli sielläkin asiat ovat käynnissä. Rova Lutseva kysyi Turkista. Mm, toivon, että aiemmista vastauksista jo olette ymmärtänyt, että me toimimme sitten Mustameri, itse asiassa mustameri Mustameri-konferenssi järjestetään ihan piakkoin. Itse en osallistu, mutta muut kyllä. Kyse on myös tärkeästä kumppanuusalueesta ylipäätään. Kiitos. Kiitoksia tästä keskustelusta. Se oli hyvin hedelmällinen ja osoittaa, että meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Ja toivotan teille hauskaa loppuviikkoa. Kiitoksia Lady Ashton siitä, että tulitte paikalle. So.